Suomen viranomaiset ovat kertoneet, että Pirkko Ruohonen Lernel on valittu Euroopan parlamentin jäseneksi Sampo Terhon paikalle 27. huhtikuuta 2015. Toivotan uuden kollegan tervetulleeksi ja to- muistuttaisin siitä, että työjärjestyksen ehdoin hän voi täysin osallistua parlamentin ja sen